pronunciation. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Hyvät kollegat, istunto jatkuu. Pöytäkirjat tämän päivän istunnosta tähän mennessä ja tekstit siis on teillä esillä? Onko niihin mitään näihin pöytäkirjoihin huomautuksia, eli niitä pidetään nyt hyväksyttyinä? Ensimmäinen kohta tämän iltapäivän esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Sudanista ja Etelä-Sudanista. antaisin puheenvuoron herra Lammenille. Komission varapuheenjohtajan korkean edustajan Ashtonin puolesta. Olkaa hyvä. Honorable members of the European Parliament. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, puhun täällä korkean edustajan nimissä, varapuheenjohtaja Ashtonin nimissä, joka ei voi olla tänään täällä paikalla keskustelemassa Sudanin ja Etelä-Sudanin välisestä yhä huononevasta tilanteessa. Olemme todellakin syvän huolestuneina olleet todistamassa lisäjännitteiden kehittymistä molempien maiden välillä. Pääsimme kriittiseen vaiheeseen viime kuussa, kun etelä sudan otti haltuunsa ja miehitti heglikin öljykentät ja Sudan jatkoi ilmapommituksia Etelä-Sudanin alueella. Korkea edustaja on voimakkaasti tuominnut nämä toimit molempien puolten toimesta ja on kehottanut molempia osapuolia välittömästi lakkauttamaan vihamielisyydet ja palaamaan neuvottelupöydän ääreen. Presidentti Van Rompuy eh, soitti Etelä-Sudanin presidentille Salva Kiirille ja vaati välitöntä ja ehdotta tapahtuvaa joukkojen vetäytymistä. Ulkoisen neuvosto 23.4 kannatti Etelä-Sudanin välitöntä vetäytymistä Heglikin alueelta ja välitöntä vihamielisyyksien lakkauttamista, kaikkien turvallisuushenkilökunnan vetämistä pois abiista ja tulevien provokatiivisten toimien lakkauttamista mukaan lukien kiihkoretoriikka. 24.4. Afrikan unioni rauha- ja turvallisuusneuvosto hyväksyi tiekartaston, jossa on erilaisia selkeitä askelia siihen, millä tavalla vihamielisyydet voidaan lakkauttaa ja palata neuvottelupöydän ääreen. Tämän jälkeen YK turvallisuusneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösasema 2046, toinen viidettä, joka hyväksyi taas puolestaan Afrikan unionin tiekartaston. Tämä on suuri askel eteenpäin. Se heijastelee suurta yksimielisyyttä kansainvälisessä yhteistyössä. Se on myöskin merkittävä, että tämä aloite on tullut Afrikan unionilta. Sudan ja Etelä-Sudan ovat molemmat hyväksyneet tiekartan ja vihamielisyyksien keskeyttämisen. Nyt täytyy toimia niin kuin on sanottu. Osapuolten täytyy astua vaadittavat askeleet eteenpäin, jotta ne voivat välittömästi aktivoida yhteisen rajavalvontamission. Lausunnossaan 5.5. korkea edustaja kannatti lämpimästi YK päätösosma 2046 ja sen tiekartastoa. EU vetoaa eri osapuolille, että ne täytäntöpanevat sitä viivytyksettä. EU myöskin kannattaa Etelä-Sudanin joukkojen vetämistä pois Abujen alueelta ja vetoaa myös äh, Sudanin hallituksen, että se tekee näin. Molempien osapuolten täytyy myöskin lopettaa kapinallisten tukeminen toisten alueella. Osapuolella on nyt kolme kuukautta aikaa päästä sopimukseen kaikissa muissa äh, kysymyksissä. Jos näin ei onnistuta tekemään, UNAU ja IGAD ovat lähellä ovat läsnä esittelemässä yksityiskohtaisia rauhansuunnitelmia. Lisäksi tiekartasta ottaa esille Etelä-Kordofanin ja Blue Nile-alueen konfliktin, joka liittyy suoraan Sudanin ja Etelä-Sudanin väliseen konfliktiin. Sudanin hallituksen täytyy sallia välitön humanitaarinen pääsy kaikille siviileille, johon konflikti on vaikuttanut. Me uskomme, että Katava poliittinen ratkaisu tarvitaan tämän konfliktin ratkaisemiseksi. EU vetoaa Sudanin hallituksen ja SPLM, SPLM pohjoisessa, jotta se noudattaa turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa. EU on sitä mieltä, että edistystä osallistavassa hallinnossa ja demokraattisessa uudistuksessa tarvitaan sekä Sudanissa että Etelä-Sudanissa, jotta näiden konfliktien juuriin voidaan vaikuttaa. Kansallinen perustuslaillinen uudistusprosessi molemmissa maissa on erinomainen mahdollisuus tässä suhteessa, kunhan se on vain täysin osallistava. Pohjoisessa olemme erityisen huolissamme ihmisoikeuspuolustajien, lehtimiesten, oppositiopolitiikkojen ja rauhanomaisten opiskelijan mielenosoittajien pidätyksistä. Yksi perusperiaatteista kattavassa rauhansopimuksessa oli se, että luodaan demokraattinen hallinto, joka pohjautuu monimuotoisuuden ja perusvapauksien kunnioittamiseen. Etelässä ihmisoikeustilanne on myöskin huolestuttava. Me kannatamme äskettäistä YK ihmisoikeus erityisedustaja Navi Pilein vierailua Etelä-Sudaniin, jossa hän on ottanut esille nämä haasteet. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, EU on edelleenkin sitoutunut kahden toimivan valtion periaatteeseen. Olemme olleet ilahtuneita, kun äh, presidentti Salva Kiir kävi Brysselissä maaliskuussa. Hän kertoi meille siitä, että hänen hallituksensa haluaa liittyä EU-AKT-kumppanuussopimukseen, kotonuusopimukseen. Tämä mahdollistaa puitteiston tulevalle kehitysyhteistyölle. Kumppaneina voimme saada aikaiseksi vuoropuhelun näissä kysymyksissä, jotka ovat perusperiaatteita tässä kumppanuudessa. Demokratia, ihmisoikeuskysymykset ja oikeusvaltioperiaate. EU on ottanut käyttöön huomattavasti varoja erityisrahastosta tähän tarkoitukseen yhteensä 285 miljoonaa euroa. Me tuemme Etelä-Sudanin kehitysohjelmaa ja sitä, että kehitetään maaseutua, maataloutta, terveydenhoitoa ja koulutusta, kuten myöskin oikeusvaltioperiaatetta ja demokraattista hallintoa. EU aikoo myös ottaa käyttöön YTPP-mission, jonka tarkoituksena on lisätä turvallisuutta Juban kansainvälisellä lentokentällä. Pohjoisessa valittelemme hallituksen päätöstä olla ratifioimatta kotonun sopimusta vuodelta 2005. Siitä huolimatta EU on saattanut kehitysapua auttaakseen kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia väestönosia, kuten Darfurissa, Itä-Sudanissa, Etelä-Kordofanin alueella ja Äh, Blue Nileissa. Me tuemme myös demokratisointia, ihmisoikeuksia ja ruohonjuuritasolla tapahtuvaa yhteisön välistä vuoropuhelua. Me emme saa unohtaa Darfurin konfliktia, jossa tilanne on edelleen erittäin huolettava. Vaikkakin jotain vapaaehtoisia paluita on tapahtunut, noin 1,7 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä elää edelleen leireissä. Ja sinne on tullut äskettäin ihmisiä lisää. Yhteinen YK ja Afrikan unionin rauhan missio UNAMID edelleen joutuu kärsimään rajoitteista, joita Sudanin hallitus sille asettaa. Humanitaarisen avun pääsy Jebel Maran alueelle on edelleen tukittu. Me kannatamme Dohan rauhanasiakirjaa Darfurissa ensimmäisenä askeleena kohti kattavaa rauhansopimusta, mutta se täytyy panna täysin. Euroopan unionin neuvosto on jatkuvasti vedonnut Sudanin hallituksen, jota se tekisi täydellistä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa päätösosama 1593 puitteissa. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanne on edelleen erittäin huolestuttava. Olen tehnyt selväksi, että EU jatkaa kaikkien niiden ponnistusten edistämistä, jotka tuovat rauhaa tälle alueelle me tuemme edelleen kahden toimivan, jäsenval- äh, toimivan valtion periaatteita. Kiitoksia, hyvä puhemies. Eh, Vammen. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. herra Σιχαραβάμεν, kollegat. Aloitamme ryhmäpuheenvuoroilla. Ja ensimmäisenä kristillisdemokraatit ja Euroopan kansanpuolue. Anna puheenvuoron herra Mitchellille kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President, thank you very much and thank... Arvoisa puhemies, kiitoksia hyvin paljon ja kiitoksia neuvostolle tästä esityksestä. Tämä on todella hyvin huolestuttava tilanne. Tämä maa on kammottavassa tilassa. Väkivalta ja väkivalta on ollut monenlaista ja on odotettu, että Etelä-Sudanin vakiintuminen olisi johtanut koko alueen vakautumiseen. Ihmiset ovat kärs, kärs, kärsivät nälkää ja muuta vaivoja ja öljyn vienti on suurta ja hyvin voitollista kaikista huolimatta. On hyvin vaikeata suhtautua tähän tilanteeseen, mutta humanitaarinen kriisi on nyt se prioriteetti, johon täytyy ensimmäisenä puuttua. Ja ensi, eten, etenkin Sudanin ulkopuolella olevissa pakolaisleireissä tilanne on ö, sellainen, että meidän on taattava, että nämä ihmiset saavat tarpeeksi tukea ja tarvikkeita ja että heillä on myös turvallista olla siellä. Mitä tulee Sudanin ja Etelä-Sudanin alueeseen, niin tässä tämä on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, kun tilanne on hyvin epävakaa. Me olemme juhlineet arabikevättä, mutta me emme ole varmoja, mitä monissa maissa tulee tapahtumaan. Hyvä hallinto ei yksinkertaisesti ole ollut perinteenä monissa näistä maista ja Afrikan unionilla on nyt tärkeä asema siinä, että se voisi kasvattaa omaa kapasiteettiaan ja vakauttaa tätä aluetta. Euroopan unioni ei voi tehdä kaikkea, YKkaan ei voi tehdä kaikkea, mutta kun tällaisia ongelmia nousee, niillä on hyvin korkea hinta. Paitsi ihmiselämiä ne tulevat maksamaan, niin myös, ne ovat myös taloudellisesti ja viennin kannalta hyvin, tulevat hyvin kalliiksi. Miksi me emme voi yhdessä Afrikan unionin kanssa yrittää ratkaista tätä ja yrittää taata se, että niillä olisi tarpeeksi resursseja tai Afrikan unionilla olisi tarpeeksi resursseja puuttua tällaisiin tilanteisiin. Kiitoksia. Sitten Sosialistien ja demokraattien ryhmän ryhmäpuheenvuoro. Puheenvuoro Rova de Kaiserille, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unioni on ponnistellut kovasti Sudanin ja Etelä-Sudanin alueen toimin vuoksi. Ja Etelä-Sudania se on tukenut samalla tukien kattavaa rauhansopimusta. Ongelmat alun perin ne eivät olleet ratkaistu. Miksikään ongelma ei ollut ratkaistu. Ei kansalaisuuskysymys, ei valuutta, ei velkaa liittyvä kysymys ja ennen kaikkea kysymys, joka liittyy öljyvarojen jakamiseen näiden kahden maan välillä, Sudanin ja Etelä-Sudanin välillä. Ja sehän tässä räjähtää käsille se, mikä varsinkin on hämmästyttävää, on, että vuoden kuluttua Kiina, joka kansainvälisellä tasolla, koska se ö, hallitsee koko tätä öljyputkistoa ihan sinne jalostamalle asti, ja se ostaa öljyä, niin voidaan sanoa, että yhtäkkiä sitten Euroopan on ikään kuin hävinnyt näyttämöltä. Se on kyllä vähän noloa. Siitä syystä minä kannatan tätä päätösasemaa 2046, joka on todella valtava askel eteenpäin, jota me voimme seurata, mutta meillä on kolme toivetta. Ensimmäinen niistä on se, että Euroopan parlamentti vihdoinkin jatkaa toimintansa maassa, joka on näin hauras, ja että me siellä teemme seurantatyötä. Ja toinen toiveeni on se, että Euroopan unioni on näkyvämpi paikan päällä joka tekee niin paljon ja jatkaa tätä työtään. Se pitää tulla kaikille selväksi. Toinen toiveeni on myös se, että Euroopan unionin asema, joka on tasapainoinen pohjoisen ja etelän välillä, jatkuu Bashirista ja muista huolimatta. Ja Blue Nilein ja Etelä-Kordonin alueen Lisäksi meidän täytyy asettaa etusijalle se, mitä tuolla tapahtuu. Se on aivan käsittämätöntä. Me emme ole saaneet pääsyä tähän päivään asti näille alueille, jossa tragedia on joka päivästä. Kiitos. Kiitos. Sitten aldi ryhmä ryhmäpuheenvuoro. Herra Görens, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies tilanne äh, Pohjois- ja Etelä-Sudanin välillä ja tämä konflikti vaatii toki huomiota, mutta ratkaisun tarve vaatii myös sitä, että oli 2005 Nairobissa äh, työssä ja silloin minä Euroopan unionin nimissä allekirjoitin äh, vetomuksen yhteiseen rauhan sopimuksen puolesta. Viisi vuotta aiemmin oli toinen sopimus allekirjoitettu ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että sotilaallista ratkaisua tähän konfliktiin ei ole, mutta se mikä on muuttunut on konfliktin ulottuvuus, sen suuruus. Tällä hetkellä Etelä-Sudan ei ole enää maa, jossa olisi vain kaksi vasta, tai tämä ei ole enää valtion sisäinen konflikti, vaan siitä on tullut kansainvälinen konflikti ja siksi siihen tarvitaan myös kansainvälisiä ratkaisuja ja siksi minä haluan Euroopan unionin ulkosuhdehallintoa kiittää, joka on todella tehnyt kaiken, mitä sen käsissä on ollut. Toisin sanoen se on yrittänyt edistää kansainvälisen ratkaisun löytymistä tähän konfliktiin ja se on ollut myös käytettävissä, kun on yritetty etsiä ratkaisua. Se on antanut moni monenvälisen apunsa ja kaikki muut resurssinsa käyttöön. Afrikan unionin rauha- ja turvaneuvoston kokouksen jälkeen tällä hetkellä tunnemme, tiedämme, mitä askelia on yritetty ottaa. Nyt Afrikan omat instituutiot alkavat osoittaa hyödyllisyytensä ja EU on tukenut sitä, että Afrikka itse ottaisi käsinsä nämä asiat vuoden 2010 vuosikymmenen alusta saakka. Ja EU on myös hyvin välttämätön kumppani kummallekin maalle, jotka syntyivät silloin, kun Sudan jakautui. Ensimmäinen humanitaarinen ja kehitystoimija, kuten myös poliittinen keskustelukumppani, ja siksi EUlla on käsissään avaimet, tai yksi avaimista tämänhetkisen konfliktin ratkaisemiseen, mutta ei ainoa avain, koska yksi alla, kaiken tämän alla oleva syy on köyhyys, äärimmäinen köyhyys, joka e, estää pysyvän vakauden syntymisen alueella. E, sekä sudanilaiset, että pohjoissudanilaisetkin ovat osittain vastuussa. Niiden on kyettävä neuvottelemaan. Ei riitä, että on valtio, vaan sitä pitää myös pystyä hallinnoimaan. Ei ole e, muuta vaihtoehtoa kuin se, että konfliktiin löytyy ratkaisu. Kiitos. Ακολουθεί εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων της... Nyt sitten vihreiden ryhmän ryhmäpuheenvuoro ja Judith Sargentini, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kuulin tässä, mitä kollegat sanoivat ja kuulin, mitä neuvoston edustajakin totesi ja minulla on tällainen epämääräinen tunne siitä, että tässä kukaan kollegoista tai neuvostosta olisi puhunut todellista tilanteesta ja suhtautuisi siihen todella vakavasti, siis Sudan ja Etelä-Sudan tilanteeseen. Siis luonnollisestikin tämä tiekartasta, joka YKlta on saatu, on yksimielisesti hyväksytty turvallisuusneuvostossa ja Etelä-Sudan on nyt suostunut vetämään omat joukkonsa Abiesta pois. Mutta mikä tämä tilanne tällä hetkellä on? Minä pelkään, että pitkäaika- joudumme pitkäaikaiseen prosessiin, jota voitaisiin ehkäpä vellata vaikka Eritrean ja Etiopian väliseen tilanteeseen rajakonfliktiin, joka joka kerta räjähtää. Ja tässä vertaan Eritrea Etelä-Sudanin ja Etiopia Sudanin jossa siis molemmat maat hyödyntävät rajakonfliktia niin, että niitä ei tarvitse tehdä mitään oman kansansa palvelun tarjoamisessa, nälähädän hoitamiseksi, terveydenhuollon hoitamiseksi. Ja sadeaika on tulossa Etelä-Sudaniin, sen seurauksena 60 prosenttia maasta ei enää ole sellaista, johon on pääsy. Ja ennen tätä aikaa elintarvikevarastot, joka, joka väestöllä on, pitäisi saada kuntoon. Me voimme tietysti puhua näistä tiekartastoista ja pitkäaikaista prosessista, mutta millä ratkaistaan se, että ihmiset saavat tulevaisuudessa syötävää? Toinen kysymys, jota, jossa Etelä-Sudan ei ole valmis antamaan tulevaisuutta omalle kansalleen, on se, että siellä on öljyn myynti lopetettu kokonaan. Ymmärrän kyllä, mistä se on peräisin, mutta jos rahanat suljetaan, niin mitä se silloin kertoo? Mitä se silloin aiheuttaa? Ja kansalaiset pitäisi asettaa etusijalle, eikä tätä rajakiistaa Etelä-Sudanin äh, Sudanin kanssa. Kiitoksia. Επόμενος αγορητής, εξ ονόματος της ομάδος. Seuraava puhuja, konservatiivien ja reformistien ryhmäpuheenvuoro, jonka pitää herra Bielan kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo. Kiitoksia, puhemies. Sudanin konflikti on ollut vuosien ajan maailman huomion keskipisteessä tällä hetkellä, kun on syntynyt itsenäinen Etelä-Sudanin valtio, ja kyse ei enää sisällissodasta, mutta kuitenkin kansainvälisen konfliktin tunnusmerkit täyttyvät. Jos vielä Etelän armeija saa tukea Ugandan armeijalta, niin kyseessä voi olla alueellinen asiallinen konflikti. Kansainvälisen yhteisön toimet molemmissa Sudanin valtiossa saattavat näyttää sellaiselta, joka voi käsittää. Etelä yrittää täyttää YK päätöslausunnon vaatimukset, johon kuuluu esimerkiksi se, että se on vetänyt joukkoja pois Heklikin alueelta ja sekä, että se on ilmoittanut valmiutensa keskusteluihin. Tällä hetkellä maailma virallisesti eh, tuomitsee kartumin alueen aggressiivisen käyttäytymisen, mutta mistään sanktioista ei puhuta. Ei myöskään nähdä eh, johdonmukaista strategiaa pakolaisasiassa ja siinä on eh, tulossa humanitaarinen katastrofi. Asekauppa on ratkaisematta ja se, että Kiina, Valko-Venäjä Venäjä tukee ja aseistaa Sudanin armeijaa on myös asia, joka ansaitsee tuomitsemisen Yli puoli miljoonaa ihmistä, joka asuu äh, raja-alueella, heillä ei ole oikeudellisesti selvää statusta. Äh, ja etniset puhdistukset, jotka liittyvät tähän, tekevät tilanteesta vieläkin vaarallisemman. Vieläkään ei ole toimeenpantu suunnitelmaa, johon liittyy vapaa liikkuminen äh, raja-alueella, ja tämän vuoksi demarkaatiolinjan vetäminen on sitäkin tärkeämpää riittävä syy sille, että täytyy pitää tiukempaa linjaa lännessä, myöskin eurooppalaisessa valtiossa. Kartumin asiassa on se, että Presidentti Bashira on syytettynä äh, kansanmurhasta kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Öljykaupasta ei saa tulla veruke sille, etteikö yhteistyö kansainvälisellä tasolla pitäisi toimia tässä joustavasti. Kun vetoan molempiin osapuoliin siitä, että aggressiivista käyttämistä äh, pidättäytystä, niin käyn myös kansainvälisten toimijoiden puoleen ja vetoan myös äh, komissiasen jäsen Ashtonin siihen, että pyritään tämä rajariita ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti ja rauhanomaisesti. Sitten vapauden demokratian Eurooppa, herra Peller, olkaa hyvä minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Viimeisimmät raportit Nubavuoriston sota-alueelta ovat täysin masentavia. Alue on jo kuukausien ajan ollut miltei suljettu ulkomaailmalta. Se on sudanilaisten sotajoukkojen kuristusotteessa ja kansalaiset joutuvat usein elämään vuoriston luolissa. Samalla suuri osa nubapakolaisia on vastaanottoleirillä Jidassa, Etelä-Sudanissa. Tämän aivan uuden valtion kuva on yhtä masentava. Katsokaapa vaikka Maailmanpankin sisäistä kertomusta. Siinä puhutaan täysin kiertelemättä dramaattisesta tilanteesta. Miksi riippumaton Etelä-Sudan aiheuttaa kansainvälisille ystävilleen ja lahjoittajille niin paljon pettymyksiä? Vastaus on aivan yhtä yksinkertainen. Täysin vastuuton käyttäytyminen ja täydellisen epäpätevä maanjohto Salva Kiir presidentin johdolla ovat tähän syynä täyden öljytuotannon katkaiseminen tammikuussa 2012, joka vastaa 98 prosentista maan tuloista, osoittavat yhdessä kaveripolitiikan ja laajelevinen korruption kanssa, mitä räikeä tilanne on. Nyt puolet väestöstä elää jo alle köyhyysrajan ja ennusteena vuonna 2013 on jopa 83 prosenttia. Minun kysymykseni EUlle on, saako presidentti Salva Kiir selkeän viestin eurooppalaiselta äh, lahjoitelta ja mihin tämä raha oikein menee? Polikirja Belder, eksonomatosti. Kiitos, herra Belder. Sitten GUE kautta NGL-ryhmän ryhmäpuheenvuoro, joka pitää rouva Lösing. Kaksi minuuttia. Ja taas yksi öljysota. Tällä tavalla voi... Ö, otsikoida kaikki Sudania koskevat jutut ja taas kans siviiliväestö kärsii. Totta kai kaikki väkivallan teot on tuomittava ja meidän on totta kai löydettävä konfliktien rauhanomainen ratkaisu. Se ei kuitenkaan vie meiltä pois vaatimusta esittää kriittisiä kysymyksiä ja pohtia syitä. Kriittisesti myös voimme pohtia, onko EUn sitoumus siihen, että Etelä-Sudanin pitää irrota Pohjois-Sudanista tai Sudanista oli, on hyvä asia. Nopeita ratkaisuja ei varmasti löydy, mutta totta on myös se, että aseilla näitä ongelmia ei ratkaista. On selvää, että itse asiassa tämänhetkinen itse asiassa voimassa oleva aseembargo, se on se on 2004 aloitettu ja haluan siitä muistuttaa EUn ja Sudanin välillä ja vuodesta 2011 se on laajennettu koskemaan myös Etelä-Sudania. Silloin sitä tuki Etelä-Sudanin turvallisuussektori, mutta siitä on nyt yksipuolisesti irrottu. Diplomaattisesti täytyy toimia. Jos kansainvälinen yhteistyö haluaa olla välittäjänä, niin silloin se voi olla vain neutraali välittäjä eikä suinkaan mennä intressit edellä. EUn rooli ei ollut neutraali ja minä olen hyvin huolissani siitä, onko muita tällaisia skenaarioita vielä olemassa, jotka, joilla kuvitellaan olevan jokin tulevaisuus ja tuleeko Afrikassa olemaan yhä enemmän tällaisia jakautuvia alueita, joilla on suuret raaka-ainevarat. Tämä ulkopoliittinen instrumentti ei saa olla tällaisia kehityksiä eteenpäin viemässä. Ja jos raaka-ainereservit ovat ulkopoliittisen toiminnan johtotähti, niin silloin rauhaa ei saada aikaiseksi. Silloin saadaan aikaan vain kuolemaa ja kärsimystä. Kiitoksia sitten sitoutumattomien puheenvuoro herra Möltser, puolitoista minuuttia. Kolonialisen ajan lopussa Sudanissa on sen jälkeen tullut loputtomiin konflikteihin edelleen pohjoisen välillä. Ja siellä on myös etnisten ryhmien välisiä konflikteja. Vesioikeudet, ryöstöt, raiskaukset eskaloituvat Sudanissa ja tässä maassa jossa sukupolvia kasvaa ilman perushuoltoa ja hoitoa, niin ainoa konfliktin ratkaisu, ratkaisu ovat rauhanneuvottelut, mutta ne eivät ole varsinkaan, varmastikaan yksinkertaisia siellä. Vaikka koko Afrikan unioni on sen puolesta, että rauhan jälleen ryhdytään, niin sotilaallinen status rauhan alueella on edelleen kiistakapulana ja vaikeana kohtana. Ja vaikkakin rauhallinen rauhanomaan ratkaisu onnistuisikin, niin suuri konfliktipotentiaali on edelleen olemassa. Sen tärkeämpi onkin, että jatkotoimena saadaan peruspalvelut turvattua. Öljyrikkauksiahan maassa on. Ja sitä täytyisi vain käyttää, tai niitä tuloja pitäisi käyttää demokratian ajamiseen ja ylituloja pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti. Mutta tässä pitäisi ottaa huomioon myös Euroopan intressi. Kehitysapua voitaisiin yhdistää raaka-ainetarjontaan. Ja tulevaisuudessa öljyn tarjonnalla voisi olla työverkittävä mieli Euroopan öljyn tarpeessa. Ja kun ajatellaan EUn apua Etelä-Sudanille, niin laiton maahanmuutto Eurooppaan täytyy myös ottaa huomioon. Sen vuoksi pitäisi neuvotella vastaavat takaisinottosopimukset. Kollegat, Meillä on toinen sitoutumaton jäsen, joka haluaisi puhua Rovanelle, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Etelä- ja Pohjois-Sudanin välinen konflikti vain pahenee ja me olemme kaikki hyvin huolissamme turvallisuustilanteesta ja humanitaarisesta tilanteesta. Todellakin tiekartta on hyväksytty, se on tietysti hyvä asia ja askel eteenpäin, mutta en voi olla ajattelematta, että tähän mennessä suoritetut toimenpiteet ovat aivan liian arkoja <clears throat> pommituksia ja muitakaan sotilaallisia toimia ei ole saatu pysäytettyä, joita siis Sudanin armeija tekee ja siviili väestön tilanne sen kuin huononee ja ihmiset joutuvat pakenemaan kotiseudulta suuressa määrin. Tilanne on todella sellainen, että se vaatii pikaisia neuvotteluja ja eksplisiittisen aikataulun, joka takaisi prosessin etenemisen. Ensimmäinen yhteisen mekanismin poliittisen ja turvallisuuden parissa, se vaatii todella nopeaa toimia peacebuildingin ja, ja, ja toimintaohjelman äh, painopisteet on identifioitava ja myös kansainvälisten kumppanien on sitouduttava siihen, että molemmat osa, molempien osapuolien ponnistuksia tuetaan ja saadaan aikaan yhteisiä mekanismeja, jotta myös rajaa valvotaan. Kansainvälisten tarkkailijoiden mukanaolo ovat myös keskeisiä elementtejä kansainvälisessä yhteistyössä, jonka avulla todelliset päätökset, jotka tehdään, niitä myös kunnioitetaan. EU, YK ja Afrikan unioni, kaikkien heidän, niiden täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta he voivat ähm, esittää omaa kumppanuuden rooliaan. Euroopan unionin on oltava ennaltaehkäisevämpi, kun se yrittää pasifisesti, rauhanomaisesti näitä jännitteitä lievittää. Ei pidä tyytyä siihen, että aina vain punktuaalisesti reagoidaan suuriin kriiseihin. Meidän on myös työskenneltävä, jotta nämä tekstit muuttuisivat teoiksi. Rovana Daucheva, voisitteko hidastaa vähän, sanoi puhemies, koska nyt tulkeille on todella vaikea pysyä perässä. Jatkan vielä ja kiitän tulkkeja tässä ohimennessäni. Meidän täytyy päästä tekoihin, sanoista tekoisin. Meillä on käsissämme nyt tärkeitä instrumentteja ja EU on edelleen mobilisoitava kaikki resurssinsa, jotta voidaan taata rauhanomainen ratkaisu tälle konfliktille. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νεντέλσεβα. Ε, καλώ στο βήμα την κυρία Άννα Γκόμες για να... Seuraava puhuja, Rova Gomes, minuutti. Etelä-Sudanin itsenäisyyden jälkeen, kun noin vuosi on kulunut, tämä tilanne kahden valtion välillä on yhä vain huonontunut, hyvä puhemies. Ja avoin olevat kysymykset, erityisesti öljyresurssien jakaminen ja abien perustuslainen asema, rajojen militarisointi, näitä ei ole ollenkaan ratkaistu. Unionhan haluaa saada aikaiseksi rauhanomaisen ratkaisun, on kaksi valtiota, ja siitä syystä sen tehtävänä on tehdä jotain, kun täytäntöön pannaan tiekartastoa, josta on sovittu. Lisäksi meidän täytyy varmistua siitä, että presidentti al-Bashir menee kansainvälisen rikostuomioistuimen. Nämä täytyy olla osa meidän tavoitteitamme niin, että Etelä-Sudan kehittyy demokraattisesti. Meidän täytyy myös tukea korkean edustajan toimia kapasiteettirakennuksella varmistaen, että Etelä-Sudan voi hallinnoida aluettaan tehokkaasti. Jos näin emme tee, niin me petämme alueen ihmiset. Euroopan unioni täytyy lisäksi myös selkeästi tukea humanitaaristen joukkojen toimintaa, jotka pyrkivät ottamaan tuhansien uurin asemaan. Seuraavaksi herra Rinaldi. Kaksi minuuttia signor presidente il sud sudan non è più quella bella notizia che. etelä sudan ei ole enää hyvä uutinen kuten oli vuosi sitten vielä. etelä sudanin ihmiset ja sudan itsessään eivät, niin siellä ei ole vakautuminen tai kehittyminen tai rauhanomaisuus vallinnut. Jotta voisi löytää vettä ja jakaa sen, sen pitäisi päteä äh, sanonnan tälle alueelle, mutta se ei päde nykyään Täytyy siis kulkea pitkä matka, ja, jotta voi löytää vettä, ja se ei ole helppoa, ainakaan ennen sadekautta. Ei ole helppoa yhteensovittaa osapuolia. Kuitenkin vetoan siihen, että ulkoasioiden yksikkö lähtee toiminnan periaatteiden perusteella. Ensinnäkin täytyy keskittyä, kiinnittää huomio tähän kriisiin. Ei saa olla vaaraa siitä, että se unohdettaisiin Yksi asia, joka ei ole saanut kansainvälisen median huomiota, niin siitä ei saa tulla tällaista. Ja vetoaisin siihen, että tiukasti sovelletaan, noudatetaan 2047 päätöslausumaa YKsta. Mutta katsotaan myös, mitä kartumissa tapahtuu. Pidetään sitä silmällä, koska olemme kuulleet siitä, että arvikevät voisi saavuttaa kartumin kun otetaan huomioon presidentti Bashirin ja hallinnon ongelmat siellä, älkäämme antako samojen asioiden tapahtua kuin Pohjois-Afrikassa. Neljäs pointti. Me olemme pääavunantaja Etelä-Sudanille ja meidän täytyy vaatia enemmän sitä että rauhanomaiseen ratkaisuun päästään. Nyt siellä käytetään maata niin kuin halutaan kansalaisia kutsella oikeudenmukaisesti ja meidän täytyy olla ainakin se, että meillä on tehokas ja riippumaton oikeuslaitos siellä. Sen pitäisi olla ensimmäinen prioriteetti Euroopan unionille. Nopea johtopäätös, viimeinen kohtani. Olen puhunut siitä, että täytyy luoda avoin rahasto Etelä-Sudanille, joka perustuu sen öljytuloihin. Näin tehtiin Timorissa. Se oli suuri menestys teidän samaa edeltäjällä Sudanissa. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Provera. Yksi minuutti. Grazie Presidente, non ripeto... Kiitoksia hyvä puhemies. En nyt toistamaan sitä, mitä täällä nyt on jo todettu maakiistasta tai energiasta öljykysymyksestä, joka on nimenomaan tuon konfliktin taustasta. Me tarvitsemme äh, konsensuksena niin valtioiden välillä, jonka kansainvälinen yhteisö hyväksyy. Mutta nyt yksi traagisista seurauksista alueella on se, että SPLM kontrollin alaisuudessa Sudan keskeyttää humanitaarisen avun, joka on tarkoittu 200 000 ihmiselle. Minä haluaisin, että Eurooppa humanitaarisen avun lisäksi olisi sitoutuneempi politiikassaan, kun se tukee Afrikan unionia. Ei niinkään, että se vastustaisi Kiinan läsnäoloa alueella, vaan että se edistäisi yleisafrikkalaista politiikkaa, jonka avulla voidaan varmistaa se, että Afrikka kuuluisi vähän enemmän afrikkalaisille. Tietysti tässä on suuri vaara siitä, että syntyy uutta koloni, uuskolonialismia ja taloudellista sellaista. Seuraava puhuja on herra Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kollegani Savin Lösching jo ilmaisi meidän kantamme tähän konfliktiin ja minä haluaisin vielä ottaa esille sen, että meidän ei pidä mm, so- mm, sortua itsepetoksen, kun Yhdysvallat ja sen jälkeen EU tuki ja rahoitti Sudanin jakautumista ilman, että ensin olisi ratkaistu tulevien valtioiden välinen konflikti 2000 kilometrin pituisella rajalla, niin kyllähän me tiesimme, mihin tämä tilanne johtaa. Kuka nyt voi olla ihmeissään siitä, että siellä on konflikti, kun tätä konfliktiahan me tuimme, koska se oli, se oli länsimaiden geostrateginen operaatio, jonka ainoana päämääränä oli se, että saadaan öljyrikkain Sudanin alue pois Arabien kontrollista ja että länsimaat saisivat siihen kontrollia. Jälleen kerran länsimaat ja öljy. Ei tässä nyt ole mitään uutta. Missä se köyhyys nyt oikein on? Mikä oli se länsimaiden huoli köyhyydestä silloin? Mielestäni tämä on sellainen läksy, joka meidän täytyy pistää merkille. Eli öljyn lisäksi ja geostrategisten intressien lisäksi on ihmisiä, ihmisiä, jotka kärsivät. Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Meillä on lehtereillä arvoisia vieraita. Se on täynnä vieraita. Se on hieno näky. Hieno nähdä teidät täällä tänään iltapäivällä. Tervetuloa ihanaan kauniiseen Strasbourgiin. Seuraavana puhujana on Filippi Kaksmaari, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kuulijat, Viime vuonna heinäkuussa Etelä-Sudan eh, julistautui itsenäiseksi. Siihen liittyy paljon iloa. Ajateltiin, että alkaa uusia aikakausia. Ajateltiin, että tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Tietysti kun ajateltiin öljytuloja, joista tulisi tuloja kansakunnalle. Myöskin 700 miljoonaa dollarilla tulossa kansainvälistä apua. Mutta nyt nämä tulevaisuuden näkymät eivät ole ollenkaan niin optimistisia. Minkä vuoksi? Mielestäni meidän pitäisi ymmärtää tapahtumien tausta hyvin. Etelä-Sudanissa ei ole verotusjärjestelmää. Teori- teoriassa veroja kannetaan, mutta käytännössä tämä järjestelmä ei toimi. Ja juuri sen vuoksi öljytulot ovat budjetin äh, katteen 97 prosenttisesti. Ongelma on se, että Etelä-Sudanin öljyä voidaan siirtää vain yhtä öljyputkea pitkin, joka menee varsinaisen Sudanin läpi. Olisi vaikea olettaa, että olisi helppo tehdä yhteistyötä tässä aitisten vihollisten kesken. On esiintynyt syytteitä ja sen vuoksi Sudan on pitkän aikaa pitänyt parempana toista reittiä Keniasta Mombasaan. Joulukuussa 2011 äh, allekirjoitettiin arvostava sopu siitä, että, että äh, rakennetaan uusi öljyputki. Ja kuitenkin sitten tammikuussa suljettiin 2012 tämä toinen öljyputki, mutta ilman öljyn kuljetuksen ongelman ratkaisua ei saada alueelle myöskään vakautta. Äh, Kiitoksia. En itse asiassa näe herra Arlakkia täysistuntosalissa. Sen vuoksi siirrymme eteenpäin ja se tarkoittaa, että seuraava puhuja on Rova Desarnes. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Micro. Vous Kuuletteko? No niin. Etelä-Korean uusi tasavalta on ollut vasta kymmenen kuukautta olemassa, mutta siellä on koko ajan käyty sota ja yli 500 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan ja ö, raja-alueella taistellaan koko ajan. Eli tämä kansa, jolla olisi kaikki mahdollisuudet hyvinvointiin ja rikkauteen, parhaillaan käyttävät ne mahdollisuudet ihan hukkaan on jo aika, että Khartoum ja Juba jo AUn ja Afrikan unionin ja YK päätöslauselmiin suostuvat ja ryhtyvät neuvottelemaan ilman mitään ehtoja. Nämä kaksi uutta maata sitoutuivat siihen, että nämä konflikti asiat ratkaistaan. Esimerkiksi 20 prosenttia rajoista on vielä määrittelemättä, mutta ennen kaikkea öljyvarojen jakaminen pohjoisessa ja etelässä. Etelällä on 70 prosenttia näistä öljyvaroista, mutta heidän molempien intressissä on se, että ne pääsevät sopimukseen. Kumpikaan ei äh, voi äh, luottaa siihen, että kansainvälinen yhteisö on hiljaa, koska siellä on humanitaarinen kriisi meneillään ja draama edessä. Äh, YK on, on painostettava sekä Etelä- että Pohjois-Sudania ja ryhdyttävä sanktioihin. Kiina on päättänyt ottaa omassa vastuunsa tästä ja se on hyvä asia, mutta on aivan välttämätöntä, että Euroopan unioni yhä tuo esiin omaa poliittista presenssiä ja kantaansa. Meidän tasapainoinen lähtökohtamme on oikea lähtökohta ja meidän ei pidä nyt käyttää tässä valtaa, vaan meidän täytyy olla vahvasti näkyvissä. Meidän täytyy myös puhua niin, että sen ymmärtää. Meidän ei pidä unohtaa Darfurin konfliktia ja Darfurin suurin draama. Επόμενος αγορητής είναι... Kiitoksia seuraava puhuja. On herra Salavrakos, jolla on minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Se, että tähän mennessä on epäonnistuttu saamaan rauhaa aikaiseksi näiden kahden sodanivaltion välille ja että viimeaikaisen kansainvälinen sopimus on epäonnistunut. Ei näytä hyvältä, jos haluamme välttää uudet konfliktit jotka ovat jo tuhonneet suhteet näiden kahden välillä. Meidän täytyy löytää tapoja, joilla ne voivat työskennellä yhdessä. Molemman valtion täytyy lopettaa toisen harnaaminen ja sen viha, vihollisten tukeminen. Sen jälkeen kun Etelä-Sudan itsenäistyi, Pohjois-Sudanin heikkeneminen voidaan estää avulla kannattaa muista maista. Meidän täytyy myöskin varmistautua siitä, että siellä ei jouduta islamilaisten fundamentalistien syliin. Meidän täytyy myös muistuttaa itseämme siitä, millä tavalla öljyvirtaus Etelä-Sudanin alueelta on loppunut – Ja vaikka siitä öljytuloja olisi valtavasti tälle alueelle tulossa. Meidän täytyy katsoa myös tilannetta huolella Euroopan unionin silmistä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Salavrakos. Seuraavaksi puhuu herra Preda, puolitoista minuuttia. Mult, condamna bombard... Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan ensin tuomita pommitukset Etelä-Korean pohjoisosassa, nämä, jotka olivat maanantaina ja tiistaina. Pohjois-Korea siis pommitti Etelä-Korean pohjoisosaa. Minä ajattelin hetken ajan, että nämä eivät olleet tosia tietoja, mutta kyllä ne on vahvistettu ja voidaan sanoa, että tässä on taas jälleen kyseessä Sudanin provokaatio. Se on hyvin sokeraavaa, Nämä ovat sellaisia tapahtumia, jotka tapahtuvat vain muutama päivä sen jälkeen, kun Tabambeki ilmoitti, että kummankin maan johtajat ovat hyväksyneet neuvottelupöytään palaamisen. Nämä hyökkäykset vahvistavat sen, että Sudanin strategia on tällainen sekoittamisen strategia ja uskon, että presidentti Alvansik ei todellakaan halua neuvotella tiekartta, tiekartasta. Ja siksi minä haluankin rohkaista eh, Afrikan unionin neuvottelijaa ja hänen työryhmänsä eh, kiihdyttämään neuvotteluja ja tekemään työtä, jotta tilanteen kärjistyminen uudeksi sodaksi voitaisiin estää. Haluaisin myös eh, ilmaista tyytyväiseni, tyytyväisyyteni YK rauhanturvatoimien johdosta tämän eh, mandaatin, joka loppui eilen, sitä laajennetaankin nyt ja eh, niinpä, eh, jotta voidaan todella vastata tämän alueen tarpeisiin. Ja sitten myös sotilaallista välintuloa tai sotilaiden määrää täytyy kasvattaa, koska se on nyt tarpeellista siellä. Seuraava puhuja. Herra Lauensa, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kuulijat. Etelä-Sudan joka pitkän sodan jälkeen taisteli itselleen oikeuden irtautua, sitä pidetään epäonnen ja köyhyyden keskuksena. Uusi valtio, vaikka se on saavuttanut etappeja historiassaan, niin näyttää nyt kuitenkin siltä, että jälleen on uusi etappi, joka ei ole helpompi kuin aiemmin. Sen syy, konfliktin syyt ovat vanhoja, öljyvaroista on kyse. Tiedämme, että raja-alueella on, tullut, ollut ollut monia selkkauksia. Armeija, armeijat toimivat siellä ri, alueella, joista on riitaa ja siviiliväestö kärsii. Tietojen mukaan siirtymään joutuneita ihmisiä on paljon, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja useat ovat saaneet suojaa vain aavikolta. Miksi ei ole onnistuttu välttämään niitä konflikteja? Miksi tämä sama asia täytyy, samat asia, samoja asioita täytyy toista, toistua eri osissa maailmaa? Ensin on niin, että ensin on vapauden kaipuu, joka voittaa, mutta sen jälkeen tulee verisiä tapahtumia. Täytyy oppia tästä läksyt. Jefferson sanoi, että puhui vapauden hinnasta. Dinotologo το λόγο τώρα στην esaja

Sitten tunni Kelan puolitoista minuuttia. Ministeri. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä. Öö, hyvät kuulijat, me puhumme tänään pitkäaikaisesta sisäisestä konfliktista, joka on laajentunut täydelliseksi kansainväliseksi konfliktiksi, joka on räjähdysaltis. Mutta olen rohkaistunut, kun katsomme, miten EUn johtajat ja sen ulkoisen hallinto ovat toimineet aktiivisesti painostaen molempia hallituksia, jotta nämä pitäytyvät toinen viidettä tehdyssä tiekartastossa ja pääsevät rauhanomaisen ratkaisuun. Mitä EU nyt pitäisi tehdä on, että se paljon aktiivisemmin käsittelisi Kiinan toimia alueella, sillä eivät ne kovin vakauttavia ole. No, hyviä uutisia on se, että Turvallisuusneuvosto on nyt kuudella kuukaudella laajentanut missiota tuolla alueella. Me tarvitsemme nyt yhteisen rajavalvontamekanismin käyttöönottoa välittömästi, jossa ovat mukana kansainväliset tarkkailijat, jotka tarkkailevat kentällä tapahtuvaa kehitystä. Ja luonnollisestikin meidän täytyy myös käsitellä humanitaarista kysymystä. Miltei 200 000 eteläsudanilaista on kyennyt palaamaan omalle alueelleen itsenäisyyden jälkeen monien kumppaneiden roolin vuoksi. Mutta meidän täytyy varmistaa se, että perustarpeet, vesi, elintarvikkeet tarjotaan ja humanitaariset organisaatiot ovat sitoutuneemmin paikalla. Kiitoksia. Seuraava on Kiitoksia puhemies. Valitettavasti meidän oli, ennakoitavakin se, että konfliktit eivät ratka, saisi ratkaisua pelkän Sudanin itsenäisyyden takia, eikä tämä koske pelkästään rajakonflikteja. Omar al-Bashir, joka, eh, jolla oli eh, herruus kaikkiin maan alueisiin ja tiedetään kyllä millä tavalla hän sitä herrutta harjoitti, niin hän edelleenkin jatkaa samaa ihmisoikeuskohtelua omalla maansa alueella nyt. Ja epäilen, onko hänellä todellista intressiä maan vakauttamiseen. Siellä etelässä on hallinnoinnin mm, suhteen suuria puutteita ja meidän on EUna todellakin autettava etelä ja toivon, että voimme siten estää sen, että pohjoinen muodostuu uudeksi Eritreaksi. Nyt kansainvälisen yhteisön täytyy yhdessä todellakin toimia ja YK turvaneuvosto on se oikea konteksti tälle kun näitä toimia pannaan täytäntöön, niin e, turvaneuvosto pysyvät jäsenet, joilla on erityisiä intressejä kartumissa, esimerkiksi Kiina ja Venäjä, ne täytyy saada mukaan. Humanitaarisen avun täytyy e, päästä kaikkien ulottuville ja e, sekä etelässä että pohjoisessa. Ja meidän täytyy myös tehdä läheistä yhteistyötä Afrikan unionin kanssa, jotka rauhanneuvottelut saadaan uudestaan käyntiin. Minä olen perustavanlaatuisesti sitä mieltä, että aina kun se on vain mahdollista, niin tarvitaan afrikkalaisia ratkaisuja afrikkalaisiin konflikteihin. Mitä tulee öljyyn, on aivan ilmeistä, sitä, että etelä ja pohjoinen ovat toisistaan riippuvaisia, toinen ei tule toimeen ilman toista. Ja öljykauppa, öljyn ostajien täytyisi tietää, että kun Karduk ja Ruballe tehdään sellaisia ehdotuksia, joissa molemmat voivat löytää yhteisen sävelen, niin silloin heidän on parasta ostaa sitä öljyä. Siksi Kiinan ja EUn öökin ähm, äh, äh, olisi keskusteltava näistä asioista. Kiitos. Eh, Kiitos, Ragaler. Sitten viimeinen puhuja tässä osassa keskustelua, herra Soni. Molempien Sudanien väliset suhteet ovat normalisoimatta ja kansainvälinen yhteisö seuraa tätä kasvavaa konfliktia Etelän ja Sudanin välillä ja myöskin raja joka on öljyrikas. Vieläkään ei ole saatu ratkaistua äh, rajan demarkaatiota tai öljyn siirtohintoja tai raja-alueen asukkaiden asemaa. Kun olin kansanäänestyksessä vuonna 2011 tarkkailijana Sudanissa, haluaisin ilmaista mm, suruni nykytilanteesta. Tässä konfliktissa ihmisiä kuolee julmalla tavalla ja on vainoa ja kymmenien tuhansien ihmistä on jo täytynyt jättää kotinsa ja pelastautua pakenemalla. YK on pakolaisviraston tietojen mukaan näitä pakolaisia on ollut sisäisesti siirtymäjoutuisia on ollut 150 000 kansainvälinen yhteisö, joka on seurannut uuden valtion syntymistä ja kansanäänestystä. Sen ei pitäisi keskeyttää pyrkimyksiä siihen, että toteutettaisiin niin kutsuttua etenemissuunnitelmaa nykyisessä konfliktissa ja sen pitäisi edelleen pyrkiä ratkaisuihin, joihin päästäisiin rauhanomaisten neuvotteluiden kautta. EU, joka suojelee sellaisia arvoja kuten ihmisoikeudet ja vapaus, sen täytyy ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta voidaan saada aikaan todellinen rauha, eikä pelkästään paperilla oleva rauha. kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, Catch the Eye. Kiitoksia. Sitten menettelymään puhujalista ja ensimmäisenä herrat sanok. E uh, Olemme hyvin huolissamme Sudanin ja uuden Etelä-Sudanin välisen sodan mahdollisuudesta ja me tuemme kaikkia sellaisia ponnistuksia, joissa pyritään siihen, että eu välityksellä presidentti Esi tuo nämä presidentit Salva ja Bashirin saman neuvottelupöydän ääreen, mutta nyt on yritettävä mm, saada heidät pidättäytymään mm, verisestä sodasta, erityisesti sellaisilla alueilla kuin Abe ja Heglik. Mm, Rajanlinjan määrittely ja öljyresurssien jakaminen ovat prioriteetteja poliittisesti ja myös tämä öljy, nyt rahaa puuttuu, kun öljyputki on katkaistu tai öljyn vienti katkaistu. Kiinalla on tässä myös erittäin keskeinen rooli ja kun etelä on kristillinen ja pohjoinen on, kristillis, on muslimivoittoinen, olisi hyvin tärkeää saada aikaan pysyvä rauha ja konfliktin ratkaisukin. Sitten Razemke. Unia Europeiska. EU on ottanut jo monien vuosien ajan omakseen sen, että saataisiin Sudanin konfliktin ratkaisu. Kannattaa muistuttaa, että uni, unioni tuki Sudanin jakautumista ja Etelä-Sudania. Unioni on antanut satoja miljoonia euroja humanitaarista apua. Siitä huolimatta konflikti jatkuu edelleen. Kyseessä on äh, julma konflikti. Siinä on ollut satoja tuhansia uhria yhden valtion sisällä, mutta nykyisin konfliktilla on myös kansainvälinen luonne. Sen vuoksi tulee esille kysymys, että pitäisikö unionin olla edelleen aktiivinen, mutta myös se, että pitäisikö sen edelleen olla itsenäinen toimija. Minä olen sitä mieltä, että unionin pitäisi edelleen olla aktiivisessa roolissa, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että täytyy painottaa paljon enemmän kuin tähän asti sitä, että tuetaan myös YKta ja Afrikan unionia näissä toimissa. Jos sinne tulee rauhanturvajoukkoja tai joukkoja, niin sitten pitää olla pääasiassa afrikkalaisia joukkoja. Sitten Rova Basescu seuraavaksi. Președinte, un conflict între Sudan și Sudanul... Kiitoksia, hyvä puhemies. Sudan ja Etelä-Sudanin välinen konflikti vaikuttaa alueelliseen vakautuun, kuten myöskin kansainväliseen talouteen. Euroopan unionin täytyy jatkaa toimintansa alueella sen tiekartaston mukaan, jonka YK on hyväksynyt, jotta voidaan tehdä kaikki niin, että jännitteitä puretaan tuolla alueella. Lisäksi täytyy ottaa käyttöön lisätoimenpiteitä, jotta voidaan auttaa väestöä, satoja tuhansia ihmisiä, jotka jo nyt kärsivät tämän poliittisen kriisin seurauksista näiden kahden maan välillä. Esimerkiksi pakolaisten määrä idän leirissä on kaksinkertaistunut viimeisten kuukausien aikana. Erityisesti haluan ottaa esille Nuba-vuoriston alueen ongelmat, jossa pääsyä alueelle ei ole annettu edes humanitaariselle avulle. Tämä on aivan katastrofin partalla oleva alue. Siellä puuttuu myös eh, ruoka ja rokotteet lapsille. Meidän täytyy ehdottomasti saada aikaiseksi käytävä, joka vie humanitaarista apua väestölle. Kiitoksia, Rouva Basescu. Sitten herra Paska naša podpora vytvorenie novému nezávislého štátu na juhu sudánu me tuemme kaikin puolin Etelä-Sudanin itsenäistä valtiota, mutta kuitenkin itsenäistymisen seuraukset olivat epätoivottavia. Rajariidat koskevat myös Chajolisin äh, kaupungin ympärillä olevaa öljyaluetta ja äh, YK äh, pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi että yritykset miehittää nämä alueet ovat laittomia. Vaikka Etelä-Sudan on ottanut joukkonsa pois näiltä alueilta, niin presidentti Abu Sher on uhannut, että nyt tämä öljyputki suljetaan niin, että Punaisen meren rannalle täytyy löytää muita teitä, tai niitä ei itse asiassa ole, ja siksi Etelä-Sudan tarvitsee rikkaan naapurinsa suurpiirteisyyttä. Onkin hyvin valitettavaa ja käsittämätöntä, että nämä naapurit eivät voi löytää yhteistä säveltä tässä tilanteessa, vaan aiheuttavat köyhyyttä kummankin maan kansoille kummassakin pääkaupungissa meidän täytyy painostaa hallintoa, jotta löydetään ratkaisu tähän kohtaan. Kiitoksia. Sitten viimeisenä herra Obermeier. Kiitos puhemies. On hyvä, että pohjoinen ja etelä lähtevät jälleen virallisiin neuvotteluihin, koska köyhyydellä ja hädällä ei ole rajoja. Valitettavasti lääkärit ilman rajoja järjestön täytyi lopettaa toimintansa siellä, joka on ollut siellä pitkään toiminnassa hyvin menestyksekkästä kristillinen lähemmäisyys, sen apu olisi siellä hyvin tarpeen radikaali-islamismiin no, pohjoisessa, sitten epävakaa tilanne etelässä ja muutkin ongelmat ja muiden valtioiden intressit alueella, Kiinan intressit ja myöskin sitten raaka-aineiden hyödyntäminen siellä ovat myöskin konfliktin taustalla. Johtopäätös on se, että Euroopan täytyy olla aktiivisessa ja johtavassa osassa tällä alueella. Kiitoksia. Yksi niistä tragedioista itsenäisyyden jälkeisessä Afrikassa on ollut kansalaissotien kierre. Nyt tämä ei ole tietysti enää missään tapauksessa pelkkä kansalaissota, vaan se on jatkoa edellisistä kansalaissodista. Yksi syistä on siirtomaa perintö, jossa jätettiin huomiota etniset, kielelliset kansat ja jaettiin kansat täysin epäyhteensopivasti. Näillä ihmisillä on erittäin vähän yhteistä nuubialaisten tai arabilaisten väestönosien kanssa. Me olemme nähneet aiemminkin, miten valtiot ovat epäonnistuneet. Toivottavasti kuitenkin viisaus voittaa ja nämä kaksi valtiota kykenevät elämään rauhallisesti yhdessä. Meidän täytyy oppia toisten virheistä. Tällainen valtioiden luominen on aina huono ajatus. Ja esimerkiksi, onko kolmansista valtioista tuleva maahanmuuttajavirta Eurooppaan todella niin hyvä ajatus? No, τον κύριο Βάμεν Νικολάη, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Sitten herra Vammen komission varapuheenjohtajan puolesta ja korkean edustajan puolesta. Olkaa hyvä, herra Vammen. Mr. President. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, huomaan, että tämän tilanteen vakavuus ö, saa taakseen suuren yhteisymmärryksen tässä parlamentissa. Ihmisten kärsimys on sietämätöntä ja poliittisten päättäjien on puututtava tähän. EU on voimakkaasti panostanut tilanteen vakauttamiseen ja olen täysin samaa mieltä kaikkien niiden puhujien kanssa, jotka kehottivat neuvostoa kiireellisesti seuraamaan Sudanin ja Etelä-Sudanin tilannetta ja pitämään sitä agendassaan korkealla tämä kattava 2005 vuoden rauhan sopimus. EU lähetti vaalitarkkailijoita sekä Sudanin että Etelä-Sudanin vuonna 2010 ja 2011, kun pidettiin kansanäänestys Etelä-Sudanin itsenäisyydestä. Euroopan parlamentin jäsenet johtivat, Veronika Kaiser johti kumpaakin näistä valtuuskunnasta ja haluan nyt käyttää tilaisuuden henkilökohtaisesti kiittää teitä, Veronika Kaiser, teidän sitoumuksestanne. Ja totta kai kuuntelen erityisen tarkasti teidän kommenttejanne, jotka perustuvat kaikkiin näihin kokemuksiin. EU haluaa edelleenkin tukea Afrikan unionin työtä entisen presidentin Chavo Epikin johdossa ja yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa EU vetoaa kaikkiin osapuoliin, jotta tätä tiekarttaa alettaisiin soveltaa päätöslauselma 2046 eh, ja presidentti Makipi on ilmoittanut, että hän kutsuu koolle ensi viikolla Addis Abebassa osapuolten välisen kokouksen. Me toivomme vilpittömästi, että tämä johtaisi selkeään edistykseen lähitulevaisuudessa ja voin kertoa tälle parlamentille, että EUn sitoumus rauhan ja turvallisuuden saamiseksi sudanin ja etelä sudanin ei hellitä niin, että kaikki nämä ihmiset voisivat voisivat nauttia rauhan ja turvallisuuden hedelmistä. Kiitos. Kiitos herra Vaamen. Tähän päättyy keskustelu. Ja seuraava kohta esityslistalla, tämän iltapäivän esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Guinea-Bissausta korkea edustaja edustamassa. Ja siis komission varapuheenjohtaja edustamassa on jälleen herra Vamen. Olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, arvoisat jäsenet Euroopan parlamentissa. Minulla on ilo eh, olla täällä keskustelemassa tänään korkean edustajan varapuheenjohtaja Astonin puolesta täällä Gineapissa on tilanteesta. Ja pidän